päätöslauselmaehdotusta Ginean tilanteesta. Annan puheenvuoron e, ensimmäiselle tekijälle, edustaja Matsakis, kaksi minuuttia. Mr. President, Mr. Commissioner. Puhemies, komission jäsen. Gineassa on ollut hyvin hankala lähihistoria. Eurooppalaiset maat jollain tavalla ovat olleet mukana sen traagisessa menneisyydessä. Portugali otti sen haltuunsa 1400-luvulla ja kansalaisille joutuivat eurooppalaisen orjakaupan uhreiksi ja 1890 Ranska valloitti maan. Ja sen jälkeen kun se itsenäistyi 50-luvulla, se oli hyvin lähellä, sillä oli läheiset suhteet Neuvostoliittoon. Ja maassa harjoitettiin totalitarismia ja johtajat saivat tukea melko primitiiviseltä armeijalta. Vaikka Kiinassa on hyvin paljon esimerkiksi kultaa, timantteja ja uraania, se on kuitenkin yksi maailman köyhimmistä maista. Näitä mineraaleja ovat venäläiset, ukrainalaiset, ranskalaiset, brittiläiset, australialaiset ja kanalaiset yritykset käyttäneet hyväkseen. Ja siellä on hyvin paljon korruptiota. Ja hallitukset näistä kyseistä maista eivät kovin paljon välitä ginealaisten hyvinvoinnista ja valittavat vain ihmisoikeuskysymyksistä silloin, kun niiden taloudelliset edut ovat uhattuina. Joka tapauksessa tällä hetkellä Kineassa on jälleen uusi, uusi totalitaristinen johtaja, joka on pahentanut korruptiotilannetta. Ja 30, 32 hengen hallitus perustettiin johtamaan maata. En nyt tiedä, onnistuuko hän parantamaan Ginean tilannetta, mutta on kuitenkin varmaa, tilanne ei enää voi pahentua siitä, millainen se on ollut viimeisten vuosikymmenen aikana. Silloin Eurooppa ja koko muu maailma vain katseli, miten Ginean mineraaleja käytettiin hyväksi. Ja vaikka vastustan sotilasdiktatuuria, toivon, että pian siirtyminen demokratiaan saattaa onnistua. Kiitoksia. Edustaja Odi, kaksi minuuttia tekijänä. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen eh, Spiedla, hyvät kollegat. 22. joulukuuta 2008 eh, Guinean presidentti kuoli samana yönä. Eh, kuului huhuja vallankaappauksesta. Ovatko nämä ihmiset vilpittömiä Transparency International järjestön mukaan? Guinea on maailman korruptoituneimpia valtioita. Demokratia ei siellä ole koskaan oikeastaan ollut kokonaan. 24 vuotta sitten Lansana Conte mm, otti vallan, kun marksistinen presidentti Seku Ture kuoli. Voiko armeijan polttoainevastaja hoitaa maan johdon? kuinka saataisiin aikaan todellinen oikeusvaltio ja demokratia, jonka olisi pystynyt järjestämään vaalit kahdessa kuukaudessa perustuslain mukaisesti. 24. joulukuuta tämä tuntematon kapteeni julistautui presidentiksi. Miljoonat ginealaiset juhlivat häntä 25. päivä 12. Hän perusti siviilihallituksen, hän aikoo torjua korruptiota ja aikoo järjestää vaalit. Hän nimettä, nimiä vakavasti otettavan pääministerin, kukaan ei häntä tuomitse. Pitääkö näissä olosuhteissa tuomita vallankaappaus? Kyllä meidän on se tuomittava EPP, jonka nimissä puhun, tuomitsee tämän vallankaappauksen, vaikka emme ole naiveja, koska tiedämme, että poliittiset ratkaisut diktatuurista eroon pääsemiseksi eivät ole koskaan yksinkertaisia. Me olemme valmiita äänestämään yhteisen päätöslauselman puolesta. Kiitoksia. Meijer kaksi minuuttia. Herra puhemies, 15. Toista 2007 me keskustelimme Ginean diktaattorin silloista toiminnasta. Hän piti maata omana omaisuutena ja piti samalla myöskin luonnonvaroja omana omaisuutena. Vaikkakin vaale on järjestetty, niin suurin osa puolueista ei saanut niihin osallistua. Oppositiota on vainottu tai jos ovat päässeet parlamenttiin, niin heitä on pyydetty luopumaan parlamenttipaikoistaan. paikoistaan. Vaikka me tiedämme, että oppositio on tehnyt kaikkensa demokratian ajamiseksi ja 59 henkilöä on kuollut, sadat ovat loukkaantuneet ja diktaattorin poika on jatkanut tätä karmeaa toimintaa. Ja vasta diktaattorin kuoleman myötä tilanne muuttui. Sitten valittiin uuso, uusi pääministeri ja nyt heräkin kysymys, että mitä sotilasjunta tekee? Antaako se toimintamahdollisuuksia? Tarkoituksena on päästä demokratiaan ja taata kaikille yhtäläiset oikeudet. Vai onko tarkoituksena jatkaa diktatuurin tiellä sellaisen diktatuurin tiellä, joka tarkoittaa vain ainoastaan itsensä rikastuttamista maan varantoja hyödyntäen. ECOWAS on tuominnut yhtä lailla kuin Afrikan unioni viimeaikaiset käänteet valtion hallinnossa ja on vaatinut, että demokraattisesti valittu hallitus pitäisi päästä valtion johtoon. Ja nyt on vaadittu myöskin, että vuoden sisällä järjestettäisiin vapaat ja demokraattiset vaalit. Me emme tuomitse vallan vaihtoa, vaan sitä, että demokratiaa ei voida jatkossakaan soveltaa maassa. Kyse on siitä, että me muistutamme nykyistä hallintoa ja johtajistoa siitä, että nyt tarvitaan uudistuksia ja uudistukset tarkoittavat siirtymistä demokratian tielle. Kiitoksia. Kiitoksia sitten ryhmien puolesta. EPP-nimissä Kasmak. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät edustajat on, onneksi ne ajat ovat mennyt, jolloin Länsi-Afrikassa hal, valta vaihtui vain vallan kaappauksin. Senegalissa, Liberiassa ja muualla sotilasjuntteja on kaadettu ja uusi demokratia on syntynyt, mutta Ginean tapaus on huono konte, joka astui voimaan sotilaskaappauksen jälkeen oli toinen presidentti. Kiinassa nyt on jälleen tämä sama ei ed- tapahtunut perustuslakin lain soveltaminen on lakkautettu. Kaikki tulevat EUn tuet Ginealle pitää sitoa perustuslaillisen laillisuuden takaisin saattamiselle on järjestettävä vaalit, joita tarkkailevat kansainväliset järjestöt. Mikäli sana haluaa muuttua Obamaksi, tarvitaan tällainen muutos. Sitten UN nimissä Tomacev. Puhemies. Sen jälkeen, kun presidentti kuoli 23. tammikuuta, 23. joulukuuta, sotilasjunta kaappasi vallan, kumosi perustuslain ja hajotti hallituksen. He julistivat, että vuonna 2010 joulukuussa olisi presidentinvaalit, mutta entä sitten yhteiskunta ja sen suhtautuminen uusiin sääntöihin? Afrikan unioni on erottanut Ginean järjestöstä ja sillä on kuusi kuukautta aikaa palauttaa perustuslainen järjestys maahan. Parlamentin pitäisi vedota siihen, että demokraattiset presidentinvaalit pitää järjestää mahdollisimman nopeasti. Ja toivon, että komissio antaa maalle maan väestölle humanitaarista apua ja käy keskustelua viranomaisten kanssa. Kiitoksia. Sitten puhujatilma on puhujalistaa, neljä puhujaa. Voin ottaa niistä vain kaksi, mutta jos puhutte lyhyesti, eh, kaikki ehtivät puhua. Tanok ensimmäisenä. President, president. puhemies, Lansana Conte on Afrikan vahva mies. Negatiivisessa mielessä hän käytti rautasta otetta johtaessaan maata. Hän yritti saada muutoksia aikaiseksi, päästä demokratian tielle, mutta sotilasvallan kaupaus muutikin suunnitelmia. Euroopan, A, siis Afrikan unioni ei voi olettaa, että siihen so- suhtaudutaan myötämielisesti, kun se toimii tällä tavalla muun muassa Kinean suhteen. Euroopan unionin pitäisi viitata juuri kotonun sopimuksen tarko- sisältämiin sanktiomahdollisuuksiin. Maan hallinnon pitäisi ymmärtää, että tiettyjä perusperiaatteita pitäisi noudattaa ennen kuin voidaan siirtyä normaaleihin kauppasuhteisiin. Vain ainoastaan demokraattisesti valitun siviilihallinnon valitsemisen myötä suhteet voivat normalisoitua. Kiitoksia. Bokanski, yksi minuutti. Your microphone, please. Your microphone, please. Panie kolejny przypadek, gdzie grupa... Puhemies. Puhemies. Jälleen kerran edessämme on upseeriryhmän sotilaskaappaus, sotilasryhmät toimivat saman tapaan. Ensin pidätyksiä, sitten korruptiota, sitten ilmoitetaan demokraattiset vaalit. Näyttää siltä, että kahden vuoden päästä olisi vaalit tulossa, mutta samaan aikaan upseerit huvittelevat voim- vallankäytössä rikkovat demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Voimme siis epäillä, että tälläkin kertaa käy näin, vaikka kaikilla meillä on toivoa paremmasta tulevaisuudesta. On tärkeää esittää vetoomus ja pyrkiä painostamaan eh, Afrikan unioni. Afrikan unioni on sulkenut Ginean nyt pois. On otettava huomioon sosiaalinen tilanne. Tiedämme, että tulot ovat jatkuvassa laskussa. Myös Euroopan viranomaiset ja instituutiot, komissio ja parlamentti ovat tahoja, joiden on ryhdyttävä tasapainoisiin toimiin, jotta tilanne voidaan palata ennällään siviiliväestön hyväksi. Puhemies, tänään puhutaan Ginean vallankaappauksesta. Tämä maa on Afrikan korruptoitunein maa. Lisäksi taloustilanne on kammottava. Ihmiset elävät hirvittävissä olosuhteissa, heillä ei ole peruselintarvikkeita, ihmisoikeuksia rikotaan. Ja tämä tietysti luo hyvän ympäristön laittomalle vallankaappaukselle. Toisaalta me tiedämme varsin hyvin, että vallankaappauksista on tullut perinne Kineassa. Parlamenttivaaleja ei järjestetty kaksi vuotta sitten silloin, kun parlamentin toimintakausi päättyi. Ja tämä nyt on, pitäisi olla hälytyskello kansainväliselle yhteisölle. Tällainen tilanne missä tahansa maassa johtaa epävakauteen taisteluihin, jopa verenvuodatukseen, ja siksi täysin tuen tätä päätöslauselmaa, meidän pitää vaatia parlamentti- ja presidentinvaaleja, jotka noudattavat kansainvälisiä standardeja ja joissa mukana on Afrikan unionin ja Länsi-Afrikan taloudellinen yhteisö. Lisäksi ilmaisunvapaus, lehdistön vapaus on taattava ennen vaaleja, muuten näistäkin vaaleista tulee farsi. Kiitoksia lopuksi Rutovic, yksi minuutti. E, Kiitoksia herra puhemies, arvoisat kollegat. Sotilasvallan kaappaus Gineassa toimi samalta pohjalta kuin kaikki muutkin vallankaappaukset, muun muassa Afrikassa. Konten kuoleman jälkeen, siis Konte itse, käytti väkivaltaa ja voimankäyttöä vallasolon aikana. Sotilasjunta on siirtynyt vallankahvaan ja köyhien ja rikkaiden välinen kuilu on kasvanut entisestään maassa. Afrikan unioni on katkaissut suhteensa Gineaan ja ulkoisen suhteen avulla mielestäni voitaisiin saada aikaisin, aikaiseksi jotain tuloksia. Ehkäpä päästään demokratian tielle, mutta meidän tulisi Afrikan muiden valtioiden kautta päästä toiselle tielle, eli ettei tämän tyyppisiä sotilasvallankaappauksia pääse ylipäätään syntymään. Ja tuen myöskin tätä päätöslauselmaa esitystä. Kiitoksia. Seuraavaksi komission puolesta komission ensin Spiegel. Pane předsedo, vážené pani poslankyně, Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Uutiset, jotka liittyvät Kinean presidentin kuolemaan 23. marraskuuta 2008 muutama tunti sen jälkeen sotilasjunta toteutti vallankapauksen ja se lakkautti perustuslain ja lopetti instituutioiden toiminnan. Ja komissio tukee puheenjohtajavaltion julistusta, jossa tuomitaan tämä vallankaappaus ja pyritään, että Ginian viranomaiset palauttaisivat mahdollisimman nopeasti siviili- perustuslain ja hallituksen. Kiinalaisten reaktio vallankaappauksen erityisesti ay ja poliittisissa puolueissa selkeästi osoittaa, että Ginean kansan elinolosuhteet muodostuivat niin huonoiksi, että jopa vallankaappaus nähtiin myönteisenä. Siihen ikään kuin kätkeytyy lupaus paremmasta tulevaisuudesta. Se myöskin osoittaa, että maan edellinen hallitus menetti kansan luottamuksen niin pitkälle, että kansa piti parempana, että armeija otti vallan haltuunsa. Tässä hämmentävässä tilanteessa on tärkeää, että toimimme nopeasti ja tehokkaasti. Länsi-Afrikan talousyhteisön kanssa ja myöskin Afrikan unionin toiminta on ollut hyvä, koska se erotti Ginean järjestystä ja tuomitsi vallankaappauksen. Komissio haluaa toimia ECOWASin ja Afrikan unionin kanssa ja tukea niiden ponnisteluita, jotta voidaan nopeasti palata demokraattiseen hallintoon ja järjestää vapaat ja avoimet vaalit. Kansainvälisen yhteisön haaste seuraavina kuukausina on tukea Gineaa, kun se siirtyy kohti demokratiaa ja kun se järjestää vapaat ja demokraattiset vaalit, parlamenttivaalit ja presidentinvaalit. Hyvät naiset ja herrat, kuten tiedätte, maaliskuussa 2004 sen jälkeen, kun järjestettiin vaaleet, jotka eivät ole demokraattiset ja jotka rikkoivat selkeästi kotonun sopimusta, päätimme aloittaa EUn ja Kinean väliset neuvottelut kotonun sopimuksen artiklan 96 nojalla. Ja edistystä on tapahtunut kunnallisvaaleissa 2006, tiedotusvälineet on vapautettu, on tarkistettu vaalijärjestelmää, siinähän oli mukana hallitus ja oppositio, ja myöskin makrotaloudellisia puitteita on kohennettu. Olemme toiveikkaita ja toivomme, että vaaliprosessi, joka alkoi viime vuoden lokakuussa, jatkuu. Ja tässä yhteydessä keskiviikkona puheenjohtajavaltion komission valtuuskunta menee Ginean ja valtuuskunnassa on ECOWAS ja Afrikan unioni myöskin mukana. Se tarkastelee maan tilannetta ja tekee ehdotuksia toimenpiteiksi, jotka tukevat Ginea, kun se siirtyy kohti demokratiaa. Kiitos. Kiitokset komission jäsenille. Keskustelu on päättynyt. Äänestämme pian iltapäivän keskustelujen jälkeen. Esityslista mukaan seuraavaksi kuusi päätösasemaesitystä aiheena lehdistön vapaus Keniassa. Annan puheenvuoron Matsakisille kaksi minuuttia tekijänä. <clears throat> Mr. President, Mr. Commissioner. Puheenjohtaja, arvoisa komissaari. Lehdistön vapaus on yksi demokratian peruspilareita mutta me tiedämme, että mediabaronit ja